viesti menee perille ja kiitos siitä, että olette auttaneet minua taistelemaan tässä asiassa. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän puheenvuoroon ja asiasta äänestetään huomenna kello 12. Sitten siirrymmekin seuraavaan asian esityslistalla. Mulderin mietintö jonka aiheena on räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö. Ja annan puheenvuoron esittelijälle, edustaja Mulder. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp kwam reeds geruime tijd voor de gebeurtenissen in Noorwegen die ons. Puhemies, komission esitys on tehty aika lailla Norjan tapahtumien jälkimainingeissa ja asia onkin hyvin tärkeä EUn kannalta. Tarvitsemme sääntelyä tälle aihealueelle siten, että ne aineet, joita voidaan käyttää räjähteiden valmistamisessa, että niitä käsitellään niin, ettei siitä aiheudu mitään ongelmia. Siksi komissio onkin ehdottanut asetusta eikä direktiiviä. On tärkeää, että jäsenvaltioilla on yhteiset säännöt, joita ne myös noudattavat. Komissio ja parlamentti ovat asiasta yhtä mieltä, mutta neuvosto tuntuu olevan eri linjoilla. Jotkin valtiot haluavat enemmän rekisteröintijärjestelmiä kuin lisenssijärjestelmiä, lupajärjestelmiä. Ja me parlamentissa puolestaan olemme tyytyväisiä siihen kompromissiin, että säännöstä arvioidaan viiden vuoden kuluttua uudelleen ja todetaan silloin, millaisia järjestelmiä oikein on käytössä ja sitten pyritään hakemaan yhteistä järjestelyä koko EU-hun. Nyt meillä on tässä esityksessä rajallinen lista sellaisista aineista, joita, joiden hankkiminen olisi luvanvaraista. Liitteessä yksi ja sitten toisessa luettelossa on sellaisia aihe, äh, aineita, että jos niihin liittyy mitään epäilyksiä, niin niistä on valitettavasti ilmoitettava. Jäsenvaltioiden on perustettava kansallisia yhteyspisteitä, jotta liiketoimet voidaan rekisteröidä ja jotta komissio ja jäsenvaltiot voivat mahdollisimman nopeasti toimia. Parlamentin ehdotus epäilyttävän liiketoimen määritelmäksi on on parannus. Meidän täytyy jatkuvasti olla varuillamme ja siksi asetuksessa todetaan, että jäsenvaltioiden pitäisi konsultoida toisiaan sekä asiantuntijoita mahdollisimman paljon. Jos luetteloihin olisi tarpeen tehdä muutoksia tästä, parlamentti etenkin ensimmäisen luettelon suhteen oli huolissaan jos tulee esimerkiksi uusia tuotteita, niin silloin pitäisi käydä läpi lainsäädäntömenettely parlamentin kautta. No komissio ehkä olisi halunnut tämän delegoituihin säädöksiin, mutta eihän kaikkea voi aina saada. Sitten aineiden pitoisuuksien osalta komissio voi tehdä päätöksiä dele- delegoidun säädöksin ja parlamentti ja neuvosto voivat päättää niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Ammoniumnitraatti on aine, josta keskusteltiin pitkään ja se pitäisi meidän mielestämme liittää REACH-kemikaaliasetukseen, mutta nyt kuitenkin on katsottava, mitä tapahtuu, miten asia etenee ja pitäisikö se ottaa sitten to, kuitenkin tähän asetukseen. Yhteenvedonomaisesti totean, että valvonta ja lupamenettelyt tapahtuvat jäsenvaltioiden kautta. Siitä on päästy yksimielisyyteen. Ja jäsenvaltioiden on ilmoitettava, jos näitä säännöksiä rikotaan. Ja olemme näin ollen parantamassa terroriskujen ennaltaehkäisyä EU-ssa. Kiitoksia. Kiitos esittelijä ja nyt sitten komission varapuheenjohtaja Reding, olkaa hyvä. Puhemies, me olemme kaikki tietoisia siitä, minkälainen uhka terrorismi on yleisön turvallisuudelle. Ei tarvitse muistuttaa siitä, kuinka paljon henkeä on menetetty tällaisissa hyökkäyksissä viime vuosina. Tämä on ilmiö, johon on puututtava eri suunnilta. Tänään puhumme yhdestä siihen liittyvästä aspektista, eli miten voidaan vaikeuttaa väkivaltaisten ääriliikkeiden edustajille se, että saataisiin aineita, joiden avulla voidaan tehdä kotitekoisia räjähteitä. Tästä komissio teki ehdotuksen pari vuotta sitten, jonka avulla voitaisiin rajoittaa ihmisten eh, pääsy näihin lähtöaineisiin. Ja nämä säädökset kattavat sen, miten näitä aineita voidaan antaa ihmisten käyttöön ja myös koskevat myös niiden halussapitoa ja käyttöä. Näin saamme harmonisoidun toimintaympäristön kaikille jälleenmyyjille ja myös yleisölle haluaisin kiittää eri puheenjohtajakausia ja edustaja Mulderia erinomaista yhteistyöstä tällä alalla. Tässä on hyvä, että rinnakkaislainsäätö ovat yhdessä parantaneet tekstiä. Tämä parantaa yhteistä turvallisuuttamme ja tuo eurooppalaista lisää arvoa Tässä on kuitenkin eräs seikka, josta on pitkään oltu eri mieltä. Tämä liittyy delegoitujen säädösten valmisteluun ja tältä osin haluaisin komission nimissä sanoa seuraamaan. Komissio huomioi sen Sopimukseen on päästy artiklasta 9.1 rinnakkaislainsäätäjien välillä myös neuvoston yksimielisyyden, mutta se muistuttaa kuitenkin, että artikla 290 on tulkittava niin, että komissio voi itsenäisesti valmistella ja hyväksyä delegoituja säännöksiä. Yhteinen yhteisymmärrys, joka on saatu aikaiseksi kolmen toiminnan välille, heijastaa tätä tulkintaa ja sen takia viittaukset ammattilaisten kuulemiseen pitäisi laittaa judontosan lauseisiin, ei muualle. Komissio harvittelee sitä, että tätä periaatetta ei noudatettu ja haluamme korostaa sitä, että tämä mm, tapaus ei ole mikään ennakkotapaus. Toivon kuitenkin, että huomenna äänestystulos on myönteinen, jotta neuvosto voi muodostikin hyväksyä tämän ehdotuksen ennen vuoden loppua. Komissio on valmis tekemään oman työnsä tähän liittyen ja saadaan käsiksi suunta, viivat ennen kuin nämä uudet säädökset panna täytäntöön, eli 18 kuukautta hyväksymisen jälkeen. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Seuraavana puhuu Anna-Maria Koratsa-Bild. Summer of 2011 vuonna 2011 kesällä olimme järkyttyneitä ja kuulimme, että Norjassa saarella, jossa nuoret kokoontuvat, aivan Oslon lähellä tapahtui kauheita. Ja Oslossa oli myös pommi-iskuja. Ja Yksi syy, että me löysimme tekijän, oli se, että hän oli ostanut hyvin paljon kemikaaleja, joita voidaan käyttää räjähteiden valmistamiseen kotona. Siksi mielestäni on hyvä, että viimeinkin Euroopan unionissa olemme käsittelemässä tätä asiaa ja toivon, että niin haluaisin vielä kiittää komission jäsen Redingia siitä, että huomenna eh, harmonisoisimme sääntöjä, jotta me voisimme välttää, että tällainen tapahtuisi uudestaan. Terrorismi on rajat ylittävä ja, ja meidän sääntömme ovat hyvin hajanaisia. Mikä on oikea askel eteenpäin? Ainakin täytyisi olla lupia, kun ostetaan räjähdeaineita. Näitä kemikaaleja ei voida tietyn rajan jälkeen enää myydä, jos niitä halutaan käyttää siis kotivalmistuksessa. Meidän täytyy myös varmistaa seurattavuus täytyy siis aina raportoida, kun näitä aineita on ostettu suuria määriä. Ja tietosuoja on myös tärkeää, kun näistä toimista raportoidaan, ja jäsenvaltioiden täytyisi kuitenkin määrittää tämä. Tämä on ensimmäinen askel ja kolmen vuoden kuluttua komission täytyy raportoida, täytyykö mennä pidemmälle, täytyykö harmonisoida enemmän. Ja komission sitten todellakin seurata erittäin tarkasti, ovatko nämä säännöt riittäviä sen takaamiseksi, että kansalaiset ovat turvassa. Mielestäni me olemme saaneet aikaiseksi tasapainon eh, turvallisuuden ja sen välillä, että ei lisätä byrokratiaa yrityksille, hotelleille, maanviljelijöille ja niin, että me todellakin saamme tasapainon aikaiseksi raportoinnin ja suojelun välillä. Haluaisin myös kiittää EPP-ryhmä varjo esittelijä Rouva Tjötä. Hän on valitettavasti samanaikaisesti koordinaattorina toisessa tärkeässä kokouksessa, mutta te, tässä tehtiin hyvää yhteistyötä ja EPPssä hän on todellakin tehnyt hyvin paljon. Hän on ollut erittäin joustava. Tämä on erittäin tärkeä lainsäädäntö terrorismin ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tätä kautta voimme suojella Euroopan kansalaisia. Kiitos. Kiitos kollega. Sitten edustaja Gomes. relator, senhor Mulder, pelo orient... Haluan onnitella Mulderia hyvästä yhteistyöstä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Mietintö, joka koskee räjähteiden lähtöaineita, parantaa eurooppalaisten rajoittaa turvallisuutta, sillä se rajoittaa tällaisten aineiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Valitettavasti Euroopassa on nähty iskuja, joita on toteutettu tällaisilla kotitekoisilla pommeilla. Jos jäsenvaltiot eli neuvosto ei olisi tuhlannut niin paljon aikaa saadakseen sovun parlamentin kanssa, tämä komission ehdotus olisi saatu jo aikaisemmin käsiteltyä. Breivikin iskut Norjassa toteutettiin, pommiisku toteutettiin kotitekoisella pommilla ja se on hyvin vakava tapaus. Saksa on ainoa maa, joka toistaiseksi on jäänyt ulkopuolelle valvontajärjestelmästä, joka koskee tällaisten lähtöaineiden kaupankäynnin rekisteröintiä. Parlamentin viesti on aivan selvä. Turvallisuuden on olla, oltava etusijalla kansalaisten turvallisuuden. Terroristit hyödyntävät tällaisia epäselvyyksiä ja sen takia on tärkeää, että tämä asetus astuu nopeasti voimaan, sillä se parantaa sisäistä turvallisuutta ja jäsenvaltioiden on tuotava omat valvonta- ja lupajärjestelmänsä uudelle tasolle. Säädös parantaa kemikaalien hankinnan turvallisuutta, mutta ei se yksin estä niiden haltuun saamista. Kuitenkin on tärkeää lähettää viesti, että tällaisia aineita ei saa hankkia ja tällaisia aineita on voitava myös jäljittää ja näin voitaisiin ehkä estää viimevuotisia Norjan tapahtumien kaltaisia tai Lontoon 2005 kaltaisia tapahtumia. Kiitos ja sitten edustaja Albrecht. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijä hyvästä työstä, mitä tähän mietintöön tulee. Tässä käy selkeästi ihmisen, mistä pitäisi aloittaa, kun taistelemme terrorismia vastaan. Mielestäni on aivan oikein, että huomataan riskit siellä, missä riskit syntyvät, kun puhutaan tällaisista iskuista. Eli tässä täytyy puhua aseista, mutta myös räjähteistä. Siitähän me tänään puhumme. Ja siksi on tärkeää sanoa, että kaikkien ei pidä vapaasti päästä käsiksi räjähteiden lähtöaineisiin. Tätä pääsyä voidaan rajoittaa, niin kuin aseidenkin kohdalla. Ja tätä voidaan myös dokumentoida. Ja ei ole varmastikaan ongelmasta sanoa, kuka ostaa näitä aineita. Ja ostajan täytyy sitten pystyä kertomaan, mihin hän näitä lähtöaineita käyttää Totta kai täytyy myös sitten myös taata se, että on tiettyjä ryhmiä, joita ei tulisi estää jatkuvasti ostamasta pieniä määriä tällaisia lähtöaineita eri tarkoituksiin. Kaikki eivät ole samassa asemassa, mutta kuitenkin Turvallisuusjärjestelmän käyttöönotto on tärkeää ja tietoja täytyisi myös kerätä. Totta kai tietosuoja täytyy ottaa huomioon tässä yhteydessä. Haluaisin kiittää esittelijä Mulderia, että hän otti meidän tarkistuksemme huomioon, mitä tietosuojaan tulee. Mielestäni tämä on oikea tapa toimia. Mielestäni olisi hyvä, jos toimisimme muissakin tapauksissa samalla tavalla. Tätä kautta ehkä voimme eh, välttää tiettyjä terrori-iskuja tai ainakin pienentää niiden mahdollisuutta. Tässä ei pitäisi ylireagoida valvonnan suhteen. Tämä on myönteinen esimerkki ja haluaisin todellakin tukea tätä tässä muodossa. Me vihreät tuemme näitä toimia ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Flashikova Benova. Veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Kiitos komission jäsen. Hyvät kollegat. Komissio on laatinut toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on parantaa rajahde turvallisuutta Meillä on nyt käsillä mietintö, joka koskee räjähteiden lähtöaineita, joita voidaan hyödyntää terrori-iskuissa. Joissakin EU-jäsenvaltiossa on säädetty lakeja, jotka koskevat aineiden markkinoille tuontia, jos näitä aineita voidaan käyttää räjähteiden lähtöaineina – lainsäädäntö eroaa kuitenkin jäsenvaltioiden välillä merkittävästi ja siksi säännöksiä on yhdenmukaistettava. Kemiallisten aineiden vapaa liikkuvuus paranee samalla. Komission ehdotuksen tarkoituksena on estää se, että tällaiset aineet olisivat laajan yleisön saatavilla myöskin terrori-iskujen määrää ja esiinty- esiintymistaajuutta on tarkoitus tällä hillitä. Samalla kuitenkin on tarkoitus varmistaa yksityisyyden suoja siten, että kuitenkin voidaan tarvittaessa reagoida nopeasti. Siksi tietojenvaihto valmistajan ja kauppiaan välillä on erittäin tärkeää. Ja tämä olisi hyväksi onnistuneen säätelyn kannalta. Nyt sitten on pyydetty kaksi puheenvuoroa ilman puhujan listaa menettelyn ensimmäisenä edustaja Pasesku. Kiitos puhemies. On hyvin tärkeää, että näitä aineita valvotaan tarkkaan, sillä niitä voidaan käyttää kotitekoisiin pommeihin. Näin voidaan edistää kansalaisten turvallisuutta. Kotitekoiset pommit ovat tietääkseni terroristien lempiväline. Oslon iskun, iskujen jälkeen on voitu havaita, että on käytetty sellaisia aineita kuten ammonium nitraatti, joka on mainittu tämän asetuksen liitteessä, jotta voitaisiin välttyä tällaisten tapausten toistumiselta. Pitää olla varovaisia, varovaisten aineiden myynti sille yritykselle tai henkilölle, joilla ei ole lupaa niihin. Niitä varten tarvitaan paljon tiukempia sääntöjä, jotta ihmiset eivät näitä aineita voisi ostaa ja viranomaisten on tarkkailtava jatkuvasti näitä epäilyttäviä aineita ja siksi kansalaviranomaisella on hyvin tärkeä rooli tässä. Mistä Ento Brands? Kiitoksia. Sitten äh, Ent Brand. Uh, an unusual example of the EU recognizing a... Tämä on epätavallinen esimerkki siitä, että on havaittu todellinen ongelma, jota täytyy käsitellä kansainvälisesti. Mitä tähän lainsäädäntöongelmaan tulee, kun puhutaan ostamisesta, niin on se, että mitä kauemmin tämä prosessi kestää, niin sitä suurempi mahdollisuus teistä ostoja, niin hän voivat tässä kasata tarvikkeita. Minä muistan, että tämä mainittiin Libessä jo vuosi sitten ja ehkä kauemminkin. Ja tietenkään me emme tiedä, koska tämä lainsäädäntö sitten astuu voimaan. Olisi hyvä, jos olisi kansainvälisesti tehty vapaaehtoinen sopimus tästä ja sitten olisi tuo, kannustettu siihen, että kansallisella tasolla olisi sitten saatu lainsäädäntö aikaiseksi. Esimerkiksi Isossa Britanniassa voidaan saada laki aikaiseksi jopa 24 tunnissa. koska tässä nyt todellakin terroristit voivat ryhtyä toimiin ennen kuin lainsäädäntö saadaan aikaiseksi. Kiitoksia. Puhemies, tässä halutaan välttää siltä, että yleisö voisi hankkia itselleen erilaisia aineita, joita usein käytetään kyllä aivan oikeutetusti Yhdistyneessä kuningaskunnassa on valitettavasti paljon kokemuksia siitä, miten käytetään kotona tehtyjä pommeja esimerkiksi lannatteita on tähän käytetty. Tällä asetuksella pyritään nyt laajentamaan EUn valtaa ja käytetään terrorismin ehkäisyä ainoastaan teko syynä verukkeena siihen. Siksi UKIP, kollegan ja minä äänestämistä vastaan. Kommen jetzt zur Wortmeldung der Kommission. Frau Vizepräsidentin, bitte. Seuraavana sitten komission edustajan loppupuheenvuoro. Kiitos puhemies. Puhun aivan lyhyesti, koska tässä talossa kyllä ymmärretään, että tämä asetus on merkittävä toimi sen estämiseksi, että terroristit saisivat käsinsä räjähteiden lähtöaineita – Asetus on selkeä parannus julkiseen turvallisuuteen ja se myös helpottaa aineiden toimittajien elämää, sillä koko EU:ssa tulevat voimaan yhtenäiset säännöt. Komissio pyrkii estämään terrori-iskuja ja aivan konkreettisena esimerkkinä mainitsen radikalismitietoisuusverkoston, joka kentällä pyrkii selvittämään, että ketkä henkilöt olisivat alttiita radikaaleille toimenpiteille. Ja tämä on esimerkki siitä, että yritämme torjua tätä ongelmaa eri näkökulmista. Kiitoksia. Esittelijä Mulder Sopiiko, että herra Weigel vielä saisi lyhyesti puheenvuoron tässä välissä? Olkaa hyvä e, Kiitos että huomasitte minut vaikka aika myöhään. Nostin käteeni. Minusta komission aloite on hyvä ja on todella puhuttava tästä vaarasta. Sillä ääri ajatuksia ajavat ihmiset pystyvät yhä useammin toteuttamaan suunnitelmansa. Mutta hyvä komission jäsen, minusta olisi aika järkevää toimia tällä tavoin myös muilla aloilla, ei ainoastaan terrorismiin liittyen, vaan turvallisuuteen yleensä tai kun on väkivaltaan suuntautuneisuutta, jos ajatellaan esimerkiksi tavallisia aseita. Yksilöt voivat saada niitä käsiinsä ja on selvää, että rikollisuus kasvaa maailmanlaajuisesti. Ja tämä mielestäni liittyy selvästi siihen, että asiat on hyvin helppo saada tähän. Olisi tehtävä jotain tämän asian muuttamiseksi. Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter. Kiitoksia ja sitten esittelijä. Mikro, bitte. Mikrofoni, olkaa hyvä. Graag een ieder willen bedanken die aan dit eh, debat heeft. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita ja käytän tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni myös kaikkia varjoesittelijöitä erinomaista yhteistyöstä. Minulle jää siitä oikein lämpimät muistot. Ja uskoisin, että kaikki saivat kädenjälkeensä näkyviin tähän lopputulokseen. Olen pannut merkille komission antamat selvitykset täällä ja todellakin tarvittiin keskustelua, jotta kompromissi saatiin aikaiseksi. Toivon, että tästä tekstistä tulee ennakkotapaus tässä mielessä. Se, että konsultoidaan asiantuntijoita, jättää kyllä tulkinnan varaa, jos komissio sitä toivoo. Jos tämä asiakirja hyväksytään huomenna, niin en usko, että kukaan pystyy sataprosenttisesti takaamaan kansalaistemme turvallisuutta räjähde, räjähteitä ajatellen, mutta joka tapauksessa tämä väline on hyvä askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Kiitos esittelijä. Tämä keskustelu päättyy tähän ja mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Ja nyt sitten siirrytään minuutin puheenvuoroihin.